tehdään kunnioittaen täysin EUn ulkosuhteiden periaatteita. Kiitos. And, uh, like Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivän. We can continue with other point of our agenda. Sitten seuraavaksi Saifin mietintö kauppaan ja investointeihin perustuva kasvu kehitysmaissa. Ensin esittelijä Saifi, olkaa hyvä. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää kollegaani Svenssonia hyvästä yhteistyöstä. Tässä on yhdistetty kahden valiokunnan näkemykset, ja se oli yhteinen tavoitteemme tämän työn alusta pitäen – ja tulos on mielestäni aika hyvä. Myöskin haluaisin kiittää kansainvälisen kaupan valiokunnan kollegoita, erityisesti varjoesittelijöitä. Siellähän perinteisesti on katsottu, että Euroopan kauppapolitiikka sisältää myöskin kehitysosion. Siinä on perinteisiä välineitä, kuten esimerkiksi tulietusjärjestelmä ja asymmetriset kauppasopimukset. Ja halusin, että valiokunnasta tehdään innovatiivisia ehdotuksia jotka kumppanimme voisivat ottaa huomioon, erityisesti rahoituskysymyksissä. Nyt kriisin aikana kaikkia budjetteja joudutaan leikkaamaan rajusti ja useimmiten kehitysyhteistyö on ensimmäisiä uhreja. Me olemme suurin maailman avunantaja ja meidän täytyy miettiä uusia rahoituskumppanuusmuotoja ja myöskin pohjois-etelä-etelä muotoisia avunantomalleja. Meidän täytyy miettiä miettiä kauppatekniikkaa ja sitä, miten voidaan parantaa tehokkuutta. Ja esimerkiksi viime viikolla yhdessä kokouksessa eräs asiantuntija sanoi, että rahaa on, mutta sitä käytetään huonosti. Ja meidän täytyy kehittää kriteerejämme ja metodejamme. Tämä on mietinnössä tärkeä kohta. Vastaanottajamaiden täytyy itse määritellä tarpeensa, ja siellä pitää myöskin olla kauppapolitiikkaa mukana kehityspolitiikassa ja Euroopan on annettava tukea sopivalla tavalla joko monen, monenvälisesti VTOn kautta tai sitten aluetasolla. Monikeskeisesti haluaisin korostaa kahta ehdotusta. Ensinnäkin liittyminen VTOhon liittyen vähiten kehittyneisiin maihin. Miten ne voivat hyötyä maailmankaupasta, jos ne pidetään syrjässä? Se ei olisi EUlle kovin kallista, koska kyse on tekni, teknisestä kysymyksestä. Eli ei tarvitse rekrytoida lisähenkilöitä, koska komissiossa on jo asiantuntijoita. Ja erityisesti komissiolla on niin paljon neuvottelukokemusta, että varmaankin asiat saataisiin edistymään nopeasti. Ja toiseksi, ja tässä kohdassa on EUn täytyy käyttää kaikki vaikutusvaltaansa VTOssa, eli se, että saadaan päätöksen neuvottelut tullihelpotuksista ja niiden täytäntöönpanosta. Balin konferenssi tämän vuoden lopulla voisi olla hyvä mahdollisuus ja haluaisin, että Euroopan parlamentin valtuuskunta, joka siellä on mukana, painostaisi asiassa, jotta tuloksia saadaan aikaan. Aluetasolla tärkeää on edistää kaupallista integraatiota sen mukaisesti, mitä EU-ssa pitää tehdä, jotta se noudattaisi omaa politiikkaansa – eli että otettaisiin huomioon alkuperäsäännöt. Ja esittelijänä olen jatkuvasti tarkistanut, miten täytäntöönpanossa on edistytty. Ja ikävä kyllä, monissa kumppanimaissa sopimusta ei ole ratifioitu, eikä siellä sovelleta näitä säädöksiä. Komission ja EUn valtuuskuntien pitää tehdä yhteistyötä kumppanien kanssa, jotta voimme parantaa täytäntöönpanoa ja jotta se olisi mahdollisimman tehokas. Nyt olemme valmistelemassa kantaamme ja mietimme uusia kehitysyhteistyötavoitteita vuoden 2015 jälkeen. Niin meidän täytyy tosiaan näihin asioihin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kiitos. And, uh, just... Kiitoksia. Ja sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä Kelly. Kiitos puhemies. Minusta esittelijän kommentit olivat mielenkiintoisia ja olen ihan täysin samaa mieltä. Yhteenvetona voisi todeta sen, että meidän tulee siirtyä avusta kauppaan. Maailma muuttuu kehitysmaista ja kehitysmaat ovat ymmärtäneet, että niillä on paljon potentiaalia ja meidänkin tulee päästä tässä asiassa eteenpäin ja toimia sillä tavoin, että kehitysmaat hyötyvät tästä kaupasta myös tulevaisuudessa tässä voisi hyödyntää kansalaisjärjestöjä. Niitä on valtavan paljon ja kaikki tekevät hyvää työtä, mutta ovatko ne kaikki valmiina tulevaisuuteen? Euroopan unionin tulisi tehdä jonkinlainen vaikutusten arviointi näistä kansalaisjärjestöistä, jotka toimivat kehitysavun piirissä, katsoa tarvitaanko niitä niin paljon, kuinka ne voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti, jotta kehitysmaista tulisi muutaman vuoden päästä kehittyneitä maita. And just now... Kiitoksia. Sitten Mikko e, Kiitos. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. EUn kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikka ei ole immuunisäännöille, jotka pätevät muilla aloilla EUlla, EUssa. Tavoitteet, jotka on määritelty EUn perussopimuksessa voidaan saavuttaa vain, jos EU noudattaa perusarvojaan. Ja koska EUlla on tietty rooli maailmassa ja tietty moraalinen vastuu, meillä on velvollisuus investoida kaikki tarvittavat varat, jotta voimme parantaa tilannetta. Siksi puollan tätä mietintöä ja tuen esittelijän työtä kun EU hyväksyy tämän mietinnön, se tekee selväksi kantansa ja tekee selväksi, että se seisoo aina kohesion ja tuen periaatteiden sekä kehitysmaiden integraation periaatteiden takana. Kiitos. Kiitokset Kelle. Wenn wir über den Handel mit Entwicklungsländern kun puhutaan kaupasta kehitysmaiden kanssa, on aina varmistettava, että kehitysedut, eli tämä koskee korhutu, köyhyyden torjumista, on keskiössä. Ja myöskin Lissabonin sopimus velvoittaa tähän. Täytäntöönpanossa tarvitaan sitovia sääntöjä yrityksille, mitä tulee niiden sosiaaliseen vastuuseen. Ja komission pitäisi nyt tutustua mietintöön ja ottaa huomioon sen näkemykset kauppapolitiikassa ja ottaa huomioon, onko tämä todellakin kehitysmaiden etujen mukaista vai edistääkö tämä vain meidän omia etujamme. Meillä pitää olla enemmän johdonmukaisuutta politiikassa ja se ei ole mitä tahansa johdonmukaisuutta minkä tahansa kanssa, vaan nimenomaan johdonmukaisuutta ottaen huomioon kehityksen ja köyhyyden poistinnan poistoimisen. Tämä lukee Lissabonin sopimuksessa ja tätä meidän pitäisi täällä EU-ssa ja Euroopan parlamentissa panna täytäntöön. Kiitos. Just now, Mr. Kiitoksia sitten Ferreira. Obrigado, president. Kiitos, puhemies. EUn kauppapolitiikka kehityksen suhteen, sillä on konkreettisia seurauksia ja keskustelua pitää edelleen syventää. Nämä maat ovat edelleen maailmankaupan reunalla. Ne ovat aina riippuvaisempia ulkomaisesta sijoituksesta, eivätkä ne enää sen takia ole suvereeneja. Niillä ei ole omia kehityshankkeita enää. Niin sanotut sijoitussopimukset tukehduttavat talouden, eivätkä ota eivät ota huomioon paikallisten ihmisten intressejä, vaan vain yritysten intressit. Näiden maiden pitää vapautua tästä ylivallasta ja niiden pitää jälleen voida suvereenisti päättää niistä välineistä, joita ne haluavat käyttää kehittyäkseen. Tässä voidaan myös ajatella kansallistamista. Kehitys- ja kauppapolitiikkaa pitää luoda yhdessä. Kiitos. Madame Basescu. Kiitos. Viimeisenä Basescu. Uniunea și statele membre sunt primii finanțatori Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat maailman suurimpia äh, lahjoittajia ja lahjoittajakauppaa tukevassa avussa, mutta VTO esimerkiksi ei keskity kehityspolitiikkaan läheskään tarpeeksi. Sillä tulisi olla johtava rooli ja olen sitä mieltä, että tämä kauppaa tukeva apu, jota unioni myöntää, tulisi suunnata niihin maihin, jotka tarvitsevat sitä kaikkein eniten, eli vähiten kehittyneisiin maihin ja alhaisen tulotason maihin. Tällä tavoin voisimme saavuttaa ne tavoitteet, joita meillä on muun muassa köyhyyden vähentämiseen liittyen. Me tarvitsemme lisää osallistumista alueellisilta toimijoilta. BRICS-maat tulee myös ottaa tähän toimintaan, se on tärkeää. Thank you very much. And the last... Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä komission jäsen Cruz. Kiitoksia. Ensinnäkin kiittäisin yhteistyö kansainvälisen kaupan valiokuntaa ja esittelijä Saifia. Ne, jotka nyt eivät olleet kuuntelemassa esitystä The Hucht on pahoillaan sitä, että hän ei päässyt tänään paikalle. Tämä on hänelle erityisen tärkeä aihe. Ne teistä, jotka ovat valiokunnan jäseniä, muistatte, että komission toimikauden aluksi jotkut teistä olivat tyytymättömiä siihen, kuinka vähän huomiota oli kiinnitetty kauppaan ja kehitykseen. Mutta tämä oli tehty aikaan tarkoituksella, koska hän halusi tehdä erillisen poliittisen ehdotuksen tästä aiheesta lähtien siitä, että EUn on mukautettava välineitään voidakseen sopeutua tämänhetkiseen maailmaan. Meidän on kiinnittävä huomiota kaukaisiin köyhiin valtioihin – ja tässä tarvitaan kunnianhimoa, jotta maailmanlaajuiset markkinat ovat avoimempia ja jotta sinne pääsee mukaan ja jotta siellä käytävä kauppa on kestävää. Kansainvälisen kaupan valiokunnassa te olette etulinjassa aina, kun komissio tekee uusia kauppaehdotuksia. Ja me teemme yhteistyötä GPSn uudistamisen ja monien uuden sukupolven kauppasopimusten ratifioinnin osalta. Valtaosa niistä on tehty kehittyvien maiden kanssa – ja itse olette nähneet, kuinka kestävyys oli tärkeässä roolissa monissa kohdissa. Ja me annoimme etusijan sosiaalisille ja ympäristöoikeuksille, koska parlamentilla on nyt uusia toimivaltuuksia Lissabonin sopimuksen nojalla kaupapolitiikan alalla. Euroopan parlamentilla on vielä työtä edessään ja komission painopistealue oli se, että varmistetaan, että 9. VTOn ministerikokous joulukuussa johtaa konkreettisiin tuloksiin, joista hyötyvät myöskin VTOn köyhimmät jäsenvaltiot. Erityisesti monenpuolisten kauppajärjestelyiden kautta meidän täytyy yksinkertaistaa logistiikkaa maiden sisällä ja kansainvälisesti. Tällä tavalla voidaan saada aikaan kehitystuloksia. Toivottavasti VTOn muutkin jäsenet ovat yhtä kunnianhimoisia. Me olemme vuosikausia keskittyneet näihin kysymyksiin ja vähentäneet tullimaksuja, sopineet kiintiöistä, alkuperäsäännöistä ja niin edelleen. Ja joissain kohdissa työtä vielä tarvitaan ja asioita pitää päivittää, jotta voimme tarttua uusiin mahdollisuuksiin maailmanmarkkinoilla. Ja nämä kumpikin mietintö korostivat näiden maiden roolia ja me haluamme lisätä kaupan roolia kehityskysymyksissä ja meidän täytyy katsoa kaupan prioriteetteja, kun puhutaan EUn kehitystuesta. Oli kyse sitten kauppapolitiikan muotoilemisesta, teknisen kapasiteetin rakentamisesta tai fyysisten infrastruktuurien rakentamisesta, me voimme auttaa, kun apua pyydetään. Toivottavasti komissio saa aikaan pian ehdotuksen laajasta EUn aloitteesta, jolla voidaan edistää resurssien yhdistämistä. Me haluamme saada aikaan kohtuullisen ja järkevän ehdotuksen ja tiedämme, että kaupan mahdollisuudet ovat voimakas kannustin ja haluaisimme, että tätä potentiaalia hyödynnetään vastuuntuntoisesti. Ennen pääsiäistä aloitettiin kuulemiset ja ne jatkuvat kesäkuulle ja parlamentin kanta on meille arvokas. Ja kiitoksia, että olette kiinnostuneita kauppa- ja kehityskysymyksistä. Post. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitaan huomenna puolelta päivä. Istunto jatkuu huomenna tiistaina 16. huhtikuuta